Laurentiu Rebegada on 15.7.2015 siirtynyt CD, äh, SND-ryhmästä kansakuntien ja vapauden Euroopalle ENF-ryhmään ja Juan Fernando López Aguilar liittyi SND-ryhmään 20.